Ja nyt seuraava kohta esityslistalla on ajankohtainen keskustelu syövän torjunnasta. Tiedoksi edustajille, että tätä keskustelua varten ei ole menettelyä ilman puhujaluetteloa ja sinisiä kortteja ei myönnetä. Joten avaan keskustelun ja haluaisin antaa puheenvuoron laatijalle edustaja Weberille. Olkaa hyvä. President, puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä neuvoston että Yli 40 prosenttia eurooppalaisista, myös ihmisistä täällä äh, salissa, äh, tulevat sairastumaan elämässään syöpään. Me kaikki tiedämme, mitä laisia tunteita siihen kuuluu. Avuttomuutta, ei tahtoa uskoa tapahtunutta todeksi, äh, haluaa kieltää todellisuuden ja silti tietää, että joka toinen syöpäpotilas kuolee sairauteen tuntee itsensä voimattomaksi. Nämä ovat niitä tunteita, jotka piiloutuvat tämän sairauden taakse. Ja siksi tämä on meidän poliittinen kysymyksemme Euroopassa. Kolme neljästä eurooppalaisista haluavat, että syövän torjunnasta tulee EUn huippuaihe me EPPssä eh, e haluamme vastata tähän kansalaisten eh, vaatimukseen. Eurooppalaiset tutkijat ovat osoittaneet meille, mitä lääketieteellinen edistys voi saada aikaan. Eh, rintasyövässä 80 potilaasta tervehtyy useiden syöpätutkijoiden kanssa, jotka tulevat ympäri Eurooppaa Suomesta, Romaniasta ja monesta muusta maasta. Heidän kanssaan päätimme, että miten voimme tehdä syövän torjunnasta Euroopassa äh, tehokkaampaa. Miksi äh, Euroopassa? Hyvät naiset ja äh, herrat, syöpä on hyvin monimutkainen sairaus ja sitä löytyy monessa eri muodossa. Lapset sairastuvat vuosittain 40 000 lasta sairastuu vuosittain vaikeasti diagnisoitaviin harvinaisiin syöpäpiin. Täällä Euroopassa vain siksi, että meillä on niin paljon tapauksia, pystymme saavuttamaan suuria tieteellisiä saavutuksia, jos teemme yhteistyötä. 18, e- onkologi, 000 onkologia, 15 000 sairaalaa, useita korkeakouluja, jotka eh, työskentelevät tämän asian parissa. Jos teemme yhteistyötä, voimme olla menestyksekätä. Professori Angelika Eckert eh, Berliinin Charité-sairaalasta kirjoitti minulle esimerkiksi ja sanoi, että jos meillä on kunnianhimoinen eurooppalainen lähestymistapa, niin sitten kymmenen vuoden kuluttua pystymme yhdeksän kymmenestä lastensyövästä parantamaan. Professori Thierry Philippe eh, täydensi, että jos yhdistetään ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen, pystyisimme kaksinkertaistamaan niiden potilaiden elinjäämismahdollisuudet, joilla on ähm, äh, vakava syöpä. Me tarvitsemme syövän ehkäisystrategian haluaisimme alusta asti pystyä ehkäisemään syöpää. Lisäksi meidän pitäisi kansalliset eh, tietopankit yhdistää. Eurooppalainen digitaalinen tietokeskus näille eh, syöpätiedoille, jotta pystymme torjumaan syöpää. Me tarvitsemme varhaisen eh, syövän tunnistamisstrategian ja emme saa jättää ketään jälkeen. Erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan maissa syöpäpotilailla on 30 prosenttia alhaisemmat mahdollisuudet tulla hoidetuksi kuin, eh, ja parannetuksi kuin Länsi-Euroopassa. Tätä ei voida hyväksyä, mutta eh, telelääketieteen avulla pystymme nostamaan Keski- ja Itä-Euroopassakin standardeja. Ja sitten meidän on ajateltava eh, niitä perheitä, joihin nämä syöpätapaukset koskettavat. Meillä pitäisi olla keskus omaisille mm. Me haluaisimme nyt saada uuden mandaatin Euroopan kansalaisilta ja nyt on meidän tehtävämme edistyä ja siksi EPP ei pyydä vain, että tänään käydään keskustelua, että meillä olisi uusia painopistealueita tässä kokonaissuunnitelmassa, joka perustuu komission työlle, vaan EPP haluaisi myös, että meillä olisi jatkossa Euroopan parlamentin erityisvaliokunta, joka käsittelee valiokuntana tätä syöpästrategiaa. Tämä on meidän asiamme ja me haluamme viedä sitä eteenpäin. Thank you very much, Mr. Weber. Kiitos paljon edustaja Weber. Nyt annan puheenvuoron neuvoston edustajalle, ministeri Tuppuraiselle. Hän vastaa EU-asioista. Olkaa hyvä, President. puhemies, jäsenet. On kunnia puhua täysistuntosalissa tänään ja puhua syövän torjunnasta osana tätä ajankohtaista keskustelua. Tämä tulee oikeaan aikaan. Äskettäin julkaistu tutkimus tieto osoittaa, että syövästä on jo tulossa suurin ja useimmissa EU-maissa. On sydän- ja verisuonisairauksien määrä laskee. Sama tutkimustieto osoittaa, että syövän suuri kuolleisuus ei liity riskitekijöihin, vaan se saattaa korreloida terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden kanssa. Kuten tiedämme, syöpä on sairaus, joka useammin koskettaa vanhoja ihmisiä. Me eurooppalaiset elämme pidempään kuin muualla maailmassa, sen takia olemme alttiimpia saamaan syövän, joten miten puututaan näihin syövän haasteisiin yhteiskunnissa? Nostamme kädet ilman vai taistelemmeko vastaan? Mielestäni olemme valinneet EUna taistella vastaan. Puheenjohtajavaltio Suomi uskoo vakaasti, että EUn pitää laittaa ihmiset politiikan keskiöön. Haluamme ensinnäkin uudenlaisen konseptin käsitteen hyvinvoinnin talouden. Hyvinvoinnin talous on kokonaisvaltainen monialainen lähestymistapa, joka korostaa tarvetta investoida ihmisiin ja heidän terveyteensä. Terveys- ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuus on olennaista hyvinvoinnille. Siinä nähdään terveysinvestointina – haluamme investoida ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen. Kaikki EU-kansalaiset, niillä pitäisi olla mahdollisuus vetää tervettä elämää ja, ja sillä tämä on tärkeää, kun pyritään ennaltaehkäisemään syöpää. Pitäisi myös olla pääsy terveydenhuoltopalveluihin, mikä on yksi EUn sosiaalisten oikeuksien peruspilareista ja tukee sitä tavallaan täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteet. Kun on näin korkeat tavoitteet, niin tarvitaan tiivistä yhteistyötä eri instituutioiden välillä, sidosryhmien ja sektoreiden välillä. Tarkemmin sanottuna EU:ssa vaikuttaa olevan sopimus siitä, että syövän pitäisi olla painopistealue, joka vaatii toimia eri keinoin, kuten tutkimus, hoidon saatavuus ja monitorointi. Tämän vuoden huhtikuussa Euroopan parlamentti ja neuvosto tilapäisesti sopivat siitä, että olisi tulossa Horisontti Eurooppa ohjelmassa syöpäosio. Lisää tutkimus mahdollistaa sen, että voidaan paremmin ymmärtää syöpää. Näin on luulen ennaltaehkäisy ja diagnostiikka on parempaa. Sen myötä voidaan myös hoitoa antaa paremmin ja se voivat paremmin räätälöidä kansanterveystoimenpiteet. Monet teistä ovat monesti pyytäneet komissiota antamaan vahvoja toimia syöpää vastaan yleisesti ottaen, mutta pitää myös olla kohdennettuja toimia tietyn tyyppisiä syöpiä vastaan. Erityisesti perustitte syöpäryhmän, poliittiset ryhmät ovat ryhtyneet toimiin, ja sitten olette hyväksyneet päätöslausumia, jossa pyydetään, että komissio ja jäsenvaltiot tunnistavat ponnistunsa, jolla pyritään torjumaan syöpää. Sitten tulee neuvostoon, jäsenvaltiot myös ovat hyvin huolissaan syövästä – neuvosto on monia päätelmiä tästä antanut ja suosituksia myös syövän seulonnasta, kun tämä tärkeä haaste pyritään kohtamaan jäsenvaltiotasolla toimintaryhtiä, jotta vahvistettaisiin terveydenhuoltojärjestelmien kapasiteettia ja korjata tämä haaste. Komissio on myös reagoinut vetomuksemme ja, ja se on yksi tärkeimmistä prioriteetista tulevassa komissiossa. Euroopan ohjelma Suomessa pitäisi olla vahvat yhteydet Horisontti Eurooppa syöpävisioon. Pidämme tervetulleena. Ponnistelussa pyritään vahvistamaan EUn yhteistyötä syövän ennaltaehkäisyssä. Meistä on tärkeää, että jäsenvaltiot oppivat toisiltaan ja että hyvät käytänteet etenevät. Ja pitäisi varmistaa, että kaikki EU-kansalaiset saavat yhtäläiset mahdollisuudet elää tervettä elämää, jossa syövän kehittymiseen on mahdollisimman pieni riski odotamme innolla uusia suunnitelmia komissiolta. Luotamme komission, että se ottaa huomioon jäsenvaltiot, kun se kehittelee tuota suunnitelmaa. Lisäksi olemme valmiit tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa, kun tehdään valistustyötä syövästä. Sen on yksi suurimmista tappaista Euroopassa. Kiitos paljon keskustelusta ja huomiostanne. Thank you very much. Kiitos paljon, rouva ministeri. Seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron komission edustajalle. Paikalla on komission jäsen Andriu Kaittis. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia oikein paljon, hyvä puhemies, hyvä ministeri Tuppurainen, arvoisat parlamentin jäsenet. Tämä on varmaankin minun viimeinen puheeni täällä äh, täysistuntosalissa joten antakaa minun puhua vähän henkilökohtaisella nuotilla. Ja uskon, että minulla on täysi oikeus mennä henkilökohtaiselle tasolle, kun puhun syövästä. Minä henkilökohtaisesti tiedän, millaisia henkisiä ja fyysisiä seurauksia tällä sairaudella on, koska olen menettänyt sille kolme rakasta veljääni minä tiedän, miltä se tuntuu, kun kohtaa tämän diagnoosin ja tietää, että on liian myöhäistä. Siksi haluan puhua suoraan. Jos haluatte vakavissanne tuhota syövän, niin silloin meidän pitää panna rahaa sellaisiin hoitoihin, joita ei pelkästään lääkäri tai komissaari voi määrätä. Tämä on poliittinen kysymys. Olen samaa mieltä herra Weberin kanssa. Tämä on niiden käsissä, jotka tekevät, päättävät riskitekijöiden asio- pohjalta, jotka helpottavat riskitekijöitä. Nämä hoitokeinot ovat myös meidän omessa kädessämme, kun tupakoimme, syömme roskaruokaa tai käytämme liikaa alkoholia. Tässä on kyse hyvinvointitaloudesta. Olen samaa mieltä ministerin kanssa. 2014, äh, kun ryhdyin äh, terveys komissaariksi, tiesin, että yksi pääaiheistani on terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäiseminen. Minä olen siitä puhunut, mutta paradigman muutos ei ole vielä tapahtunut. Olemme tehneet kovasti työtä ja joitakin saavutuksia on saatu aikaan. Tupakun kulutus väheni lainsäädännön ja tupakan vastaisten kampanjoiden kautta altistus kemikaaleille, torjunta-aineille, karsinogeeneille, siihen on lisätty huomiota ja olemme onnistuneet eurooppalaisen syövän vastaisen koodin kautta äh, edistämään tätä asiaa. Meillä nyt valvotaan äh, maantieteellisiä syöpätrendejä niin, että kansallisia syöpäsuunnitelmia voidaan sopeuttaa. Viime vuosina olemme nähneet, että kansalliset seulantaohjelmat ovat laajentuneet esimerkiksi kun on kyse kohdunkaulan syövästä, rintasyövästä ja suolistosyövästä. Tiedät, että lokakuussa on rintasyöpä Öö, rintasyöpää käsittelevä kuukausi. Öö, mutta, ja sitten hepatiitti B ja papilloomavirus. Olen ylpeä voidessani sanoa, että komissio on viime viikolla öö, järjestänyt WHOn kanssa ensimmäisen globaalin rokotuskompanjan, jossa papilloomavirusrokotteet olivat hyvin esillä. Lisäksi olemme luoneet 24 eurooppalaista referenssiverkostoa, joista neljä käsittelee nimenomaan harvinaisia monimutkaisia syöpiä, erityisesti lasten syöpiä, ja nämä kattavat koko Euroopan unionin. Olemme tehneet tärkeän edistysaskeleen, kun on kyse alkoholin merkinnöistä, ja olen tehnyt täyttä yhteistyötä eurooppalaisten syöpäjärjestöjen kanssa tietoisuuden lisääntämisen takia, ja uusi lainsäädäntö lääkinnällistä laitteista astui voimaan 25. toukokuuta 2017. Lisäksi olemme yhdessä äh, arvioineet äh, harvinaisten äh, sairauksien lääkkeiden lainsäädäntöä ja samoin lasten syöpä, kun on kyse lasten syöpäsairauksista. Tämä työ ei ole vielä päättynyt, me jatkamme sitä. Minä toivoin, että olisin voinut tehdä enemmän, koska meillä on suuria yhteiskunnallisia äh, haasteita edessämme, esimerkiksi ikääntynyt äh, väestö, ikääntyvä väestö ja lisääntynyt kuolleisuus, joka syntyy muista kuin tartuntataudeista ja silti Käytämme vain noin kolme prosenttia resursseistamme ennaltaehkäisyyn. Tämä on vain pisara valtameressä. Meidän on lisättävä tätä summaa ja meidän on varmistettava, että se, mitä me käytämme, ne määrät, mitä käytämme, ne käytetään tehokkaasti. Yksi tapa on vaihtaa parhaita käytänteitä jäsenvaltioiden välillä. Euroopan unionin eh, terveyden edistämisen ja eh, sairauksien ennaltaehkäisemisen ohjausryhmä on erityisen tärkeä, koska se tunnistaa jäsenvaltioiden prioriteetteja ja korostaa parhaita käytänteitä, joita voidaan siirtää, laajentaa ja panna täytäntöön unionin tuella eh, komission parhaiden käytänteiden portaali on osoittautunut hyväksi välineeksi, koska se nostaa esiin parhaita käytänteitä, joita jotta voidaan toistaa ympäri Eurooppaa. Interaktiivinen EU-terveyspolitiikan äh, foorumi auttaa myös äh, kansalaisyhteiskuntaa mukaan lukien potilasjärjestöjä ja äh, lisää mm, mahdollisuutta komissiolle lisätä tiedotusta julkisen terveyden huolenaiheista, er, erityisesti syövästä. Me haluamme myös auttaa jäsenvaltioita luoda parempaa terveydenhuoltoa niille, jotka sairastavat syöpää. Riskien äh, kertomisen kansalaisille ja terveellisten vaihtoehtojen mahdollistaminen on erittäin tärkeä osa ennaltaehkäisyä. Me teemme kovasti työtä, jotta äh, terveellinen ruokavalio olisi osa maatalouspolitiikkaa ja niin poispäin. Teknologia ja kehitys antaa valtaisia mahdollisuuksia syövän ennaltaehkäisemisen ja hoidon suhteen. Voimme kuvitella tulevaisuuden, jossa meillä on paljon tarkempia hoitoja, jotka perustuvat potilaan geeniperimään. Olen iloinen, että olemme aloittaneet tämän eurooppalaisen yksi plus miljoona genomitutkimuksen tämä on ollut jo pitkään prioriteettina komissiolla. Puiteohjelmansa kautta komissio on investoinut noin 2,8 miljardia euroa vuodesta 2007 ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin, terapiaan, kustannustehokkuuteen ja syöpäpotilaiden laadun parantamiseen – Vuodesta 2021 eteenpäin Horisontti Eurooppa edistää avointa tiedettä ja maksimoi innovoinnin potentiaalin. Komissio on eh, ottanut käyttöön uudenlaisen lähestymistavan, joka mahdollistaa sen, että voidaan luoda koalitioita, kun on kyse tärkeimmistä eurooppalaisista haasteista, mukaan lukien syöpä. Yksi näistä mm, osa-alueista, joka tunnistettiin, on toiminta syövän suhteen, jossa otetaan mukaan monenlaiset toimijat, mukaan lukien potilaat, kansalaiset ja kaikki ne, jotka hoitavat potilaita. Työ alkoi eurooppalaista referenssiverkostoista harvinaisille sairauksille ja tämä voi luoda pohjan, mm, jossa yhdistetään yliopistoja, tekoälyä, massadataa ja monia muita asioita. Olen iloinen, jos voin nähdä tämän tulevaisuudesta. Vielä muutama sana olemassa olevista aloitteista, jolla on erittäin tärkeä rooli innovoinnissa. Komission ehdotus asetuksesta, jolla vahvistetaan Euroopan unionin yhteistyötä terveysteknologia-arvioissa. Tämä on tarkoitus helpottaa pääsyä innovatiivisiin terveysteknologioihin ja hoitomuotoihin. Tämä on jo Euroopan parlamentin äh, prosessin läpi käynyt ja odotan teidän tukeanne, että tästä aloitteesta tulee menestys ja toivon, että Suomen puheenjohtajavaltio saattaa tämän asian päätökseen. Nämä kaikki ovat tärkeitä askelia oikeaan suuntaan, mutta on tarpeen, että tämä edistys, nämä innovaatiot ja äh, tämä kehitys saavuttaa ne potilaat, jotka sitä eniten tarvitsevat. Ja olen iloinen nähdessäni ähm, tulevan komissaarion tehtävänantokirjeen, jossa sanotaan, että Euroopan on varmistettava äh, että saadaan äh, riittävän edullisia lääkkeitä, jotka vastaavat tarpeitamme. Äh, tämä on erittäin tärkeä viesti. Hyvät naiset ja herrat, syöpä on vakava sairaus me emme saa luovuttaa. Minä haluaisin rohkaista neuvostoa ja Euroopan unionia, kaikkia toimielimiä vahvistamaan poliittista tahtoa syövän torjunnassa, kuten 90-luvulla tapahtui, kun François Mitterrand käynnisti Eurooppa syöpää vastaan aloitteen. Se auttoi meitä hyvin pitkän aikaa. Meidän on tehtävä yhteistyötä edistäksemme terveyttä, torjuaksemme syöpää ja parantaaksemme hoitoa. Kiitoksia. Odotan kovasti teidän mielipiteitänne. Thank you very much, Mr. Kiitos paljon komission jäsen seuraavaksi poliittisten ryhmien puolesta EPP ryhmän puolesta. Puolitoista minuuttia edustaja Kopacz. Szanowna pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie. Herra, rouva puhemies, hyvät edustajat. Vuodesta toiseen syöpä koskettaa yhdeksän miljoonaa ihmistä ja jokainen maa Euroopassa käyttää joitakin miljardia euroja syövän torjuntaan. Jos nyt aletaan tätä 2000-luvun suurinta viikatemiestä, onko se saatu pois päiväjärjestyksestä? Ei, syöpätappaa edelleen. Me tarvitsemme eurooppalaista solidaarisuutta, meidän pitää koota voimat, me tarvitsemme eurooppalaisen suunnitelman syövän tehokkaaseen torjuntaan, me tarvitsemme eh, lääketieteellistä ennaltaehkäisevää toimintaa, me tarvitsemme impulseja syöpätutkimukseen, me tarvitsemme eurooppalaisen kumppanuusohjelman niin, että tiede ja erityiset sairaalat harjoittavat yhteistyötä. Meidän pitää saada aikaan vaihtoa hyvin hyväksytonnista käynnöistä, käytänteistä ja miten saada aikaan kliinistä yhteistyötä. Meidän pitää myöskin saada mahdollisuus keskiä Itä-Euroopan potilaille. Sairaalat eivät tunne rajoja eivätkä kansalaisuutta. Siksi, hyvät kollegat, pyydän teiltä, että luodaan erityinen valiokunta käsittelemään syövän torjuntaa. Kysymys on vain meistä, ryhmistä. Ja siksi todellakin käännyn teidän puoleenne. Me voimme 207 artikla työjärjestyksessä tekee tämän mahdolliseksi. Me, me olemme täällä, nyt meidän toimintamme vaaditaan. On Kiitos. SD-ryhmän puolesta edustaja Serdas, minuutti. Kiitos puhemies. Tiedämme, että syöpä on nyt toiseksi suurin tappaja Euroopassa. On kolme miljoonaa uutta tapausta diagnosoitu. Syövä vaikuttaa merkittävästi terveydenhuoltojärjestelmiin, mutta koko Euroopan talouteen. 30-50 prosenttia näistä tapauksista voitaisiin välttää vähentämällä riskitekijöitä ja panemalla täytäntöön näyttöpohjaiset strategiat. Nykyiset ole investointeja välttä riitä, jotta voitaisiin saavuttaa tavoitteemme, joten meidän pitää lisätä investointeja ennaltaehkäisyyn eri tavoin politiikan kautta, joka edistää parempaa, parempia elämäntapoja ja muita toimia. Sen takia pitää tukea tieteellistä tutkimusta, joka on näyttöpohjaista, jotta voimme pohjata uudet päätöksemme parhaan paikallisen näyttöön. Kiitos. Kiitos sitten RE-ryhmän puolesta edustaja Trier Lenoir, kaksi minuuttia. Madame la Présidente. Puhemies olen 40 vuotta ollut syöpälääkäri ja hienoa, että olette ehdottaneet tätä keskustelua. Neljä miljoonaa henkilöä Euroopassa tarvitsee eurooppalaista syövän torjuntasuunnitelmaa. Tarvitsemme jotain toimia, jotta innovoimat lääkkeet saadaan ihmisten käyttöön ettei, ja niin, että lääkkeet eivät lopu. Tarvitaan jotain toimia, jotta voidaan olisi ennestään tutkijatiimejä, jotta voidaan kunnianhimoisesti toimia syöpää vastaan tarvitsemme EU-tason toimia, jotta voidaan ylläpitää verkostoja harvinaisille syöpäsairauksille, tietysti lasten syöville, jotka tappavat edelleen 6 miljoonaa lasta vuosittain. Syöpä on kehon sairaus, mutta se on myös sosiaalisen epäoikeudenmukaisen sairaus sille. Olemme epätasa-arvoisia, jos otetaan ennaltaehkäisyä. Meillä ei ole sama suoja ympäristön karsinogeneja vastaan emme saa samalla tavalla tietoja myöskään riskikäyttäytymistä, jotka ovat tupakan poltto, huono ravitsemus ja liikunnan puute. Meillä ei ole, sama, meillä ei ole samoja tietoja muun muassa kohdunkalasyöpää vastaan. Jäsenmaiden välillä on eroja, jos ajatellaan laadukkaita hoitoja. Ja sitten on epätasarvoisuutta myös, kun ajatellaan kapasiteettia palata työllisyyteen sairauden jälkeen. Tästä syystä, rova puhemies, Euroopan syövän torjuntasuunnitelman haluaminen on tietysti sitä, että halutaan vähentää kuolleisuutta Euroopassa, mutta tässä pyritään myös vähentämään taas epätasa-arvoa ja menemään kohti terveyden Eurooppaa, jonka solidaarisempi ja oikeudenmukaisempi. Kiitos. Merci. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Seuraavaksi vihreän ryhmän puolesta edustaja Rivasi. Olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitos, rouva puhemies, komission jäsenarvon kollegat. Yksilöparin kolmesta sairastuu syöpään aikana. Joka vuosi noin 1,3 miljoonaa ihmistä kuolee syöpään EU-ssa – Nämä luvut ovat dramaattisia. Sen lisäksi ne tulevat vain kasvamaan räjähdysmäisesti. Kroonisten sairausten määrä on noussut ja joidenkin asuntojen mukaan neljän syövän määrä tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 35 mennessä Euroopassa, joten kyseessä on hätätila ja prioriteetti. Jos uusi rappainen syövän torjuntasuunnitelma on otettu, niin no, ehkä jos puhutte siitä komission jäsen, diagnostiikka, ja palliatiivinen hoito, no niiden myötä voidaan parantaa asianlaitaa eri jäsenvaltioissa, se on selvää, mutta syöpä on myös sairaus, joka vaikuttaa eri tavoin ihmisen Tarvitaan Euroopan säännöstä syöpää vastaan. 14 vuodesta lähtien. Siinä on ollut 12 suositusta. Sanotaan, että älkää polttakoon, liikkukaa, syökää terveellisesti, varokaa aurinkoa, raadonia. No mutta näistä suosituksista huolimatta syöpien määrä lisääntyy. Miksi? Siksi, että ehkäpä ei katsota oikeaan suuntaan ja pitää todella saada tällainen monipuolinen suunnitelma, joka ottaa huomioon paremmin rintasomussa. Tässä pitäisi kieltää torjunta-aineiden käytössä, jotta maanviljelijät eivät sairistuisi eh, kiperahassyöpämussa. Komission jäsen pitää myös päästä irti hormonallisista häiritsijöistä, jotta voidaan suojella kuluttajia muun muassa pitää myös vähentää ilmansaasteita, nehän tekevät meidät sairaaksi. Pitää ennaltaehkäisyä parantaa, no tietysti pitää ottaa huomioon lääkkeiden saatavuus, mutta pitää olla myös rohkea ja innovoiva, jotta voidaan torjua syöpää. Kiitos paljon. Seuraavaksi ID-ryhmän puolesta minuutti edustaja Baldassare. Baldassare. Cari colleghi. Hyvät kollegat, olin hyvin pettynyt von der Leyenin ohjelmaan. Äh, vaikka hän onkin lääkäri kuten minä, hän ei äh, esimerkiksi puhunut lääkäpaketin uudistamisesta. Äh, kuitenkin lääkärien tärkein asia pitäisi olla kansalaisten hyvinvointi. Toivon, että hänen ilmoituksensa että syövän torjunnasta, että hän tulee sitä eh, edistämään, koska tämä vaikuttaa todella moniin ihmisiin. Tarvitaan eh, ennaltaehkäisyä, eh, hoitoa, Haluaisin puhua eh, tänään harvinaisista eh, syövistä, esimerkiksi harvinaisesti lasten syövistä, joissa on hyvin vähän eh, lääketieteellistä tietoa ja diagnoosi on monimutkainen. Euroopassa välineet näiden haasteiden voittamiseksi on olemassa Tänä päivänä on lähetetty äh, suosituksia jäsenvaltioille kansalaisten, tällaisten kansalaisten ja potilaiden puolesta. Haluaisin pyytää komissiota lähettämään mahdollisimman pian suosituksia minun maani hallitukselle, jotta se panee ne täytäntöön. Jos haluamme pelastaa henkiä, niin meidän täytyy ryhtyä toimiin. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos paljon. Seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta puolitoista minuuttia edustaja Kopczynska. Pani przewodnicząca, Puhemies, hyvät komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Maailman terveysjärjestö on todennut, että syöpä on toiseksi yleisin kuolemansyy. Etenkin rintasyöpä on usein kuolinsyy. Me ei tiedämme, että monet ihmiset kuolevat kautta maailman syöpä. Joka kuudes kuolematapaus maailmanlaajuisesti on syövän aiheuttama. Huolimatta siitä, että EU ja e Euroopan parlamentti ovat jo tehneet paljonkin syövän torjumiseksi jäsenvaltioissa, edelleenkin on aivan liian vähän rahoituksellista ja logistista tukea, etenkin nyt, kun kymmenen jäsenvaltio mukaan luettuna minun maani ovat osallistuneet tällaiseen rintasyövän eurooppalaiseen ehkäisyviikkoon. Haluaisin kehottaa neuvostoa ja komissiota vahvistamaan jäsenvaltioiden toimintamahdollisuutta sen varmistamiseksi, että kohtuuhintaiset lääkkeet ovat saatavissa kaikissa jäsenvaltioissa, myös syöpälääkkeet. En sano tätä pelkästään edustajana, vaan myöskin lääkärinä. Minusta potilaat Euroopan unionissa eivät ole samassa asemassa, mitä tulee uusimman teknologian saatavuuteen. Se riippuu siitä, missä he ovat syntyneet, missä he asuvat. Meidän pitää ottaa kaikkia potilaita. Tämä on haaste, joka koskee meitä kaikkia. Kiitos. Seuraavaksi GUE-ryhmän puolesta puolitoista minuuttia. Edusta Konechna. Kiitos puhemies, arvoisat kollegat. Minusta on hyvä, että että komission uusi puheenjohtaja ja EPP-puolue ovat tehneet syöväntorjunnasta prioriteetin itselleen. Valitettavasti erityisesti komission puheenjohtajan kohdalla ei ole selvää, miten hän aikoo tarttua tähän ongelmaan. Puhutaan nyt selväsanaisesti nykyinen komissio on tässä antanut ristiriitaisia lausuntoja. Toisaalta he sanovat, miten tärkeä ennaltaehkäisy on toisaalta. He ovat laiminlyöneet äh, puuttua hormonaalisiin haitta-aineisiin, jotka aiheuttavat syöpäsairauksia. Ja Euroopan komissio antoi muun muassa glyfosaatille uuden luvan, jota vastaan on paljon protestoitu. Oikea-aikainen seulonta on tietysti hyvä toimenpide, mutta meidän pitää kuitenkin myös puuttua aiheuttajiin niihin aineisiin, joita otetaan elintarvikkeisiin, sillä jos emme tätä tee, niin silloin ei auteta potilaita eikä lääkäreitä ollenkaan. Mielestäni on paljon tärkeämpää, että työtä potilaiden ja perheiden kanssa tiivistetään entisestään, sillä kaikki kärsivät. Toivottavasti siis ei vain täällä salissa puhuta, vaan että komissio nyt loppujen lopuksi ryhtyy toimiin. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Bull sitoutumaton. Kiitos, puhemies. Kun saa syöpädiagnoosin, se on asia, joka todella muuttaa elämää. Se luo pelon ilmapiirin ja epävarun ilmapiirin. Ja tiedän tämän lääkärinä siksi, että isäni Richard kuoli syöpään. Mutta kiitos varhaisten diagnoosien ja erikoistuneiden ja edistyvän lääketieteen ansiosta ennuste monille on jo parantunut. Kuitenkin on luotu pelon ilmapiiri yhdistyneessä kuningaskunnassa. Nyt nimittäin kerrotaan, että jos Iso-Britannia lähtee ilman sopimusta Euroopan unionista, syntyy merkittävä puute syöpälääkkeessä, joka tulee vaikuttamaan heidän hoitonsa tulokseen. On tärkeää, että me siitä sen hyväksi, että varkuutamme ihmiset siitä, että näin ei tule tapahtumaan. Itse lääkärinä olen puhunut ihmiselle eh, lääketeollisuuden alueella – ja nyt on hyvin selvää, että on ollut hyvin paljon suunnittelua sitä varten, että maamme eroaisi ilman eh, sopimusta ja myöskin keskinäisten standardien tunnustamiseksi. Kolme eri lääkeyritystä, jotka toimivat Ranskassa, ovat ilmoittaneet minulle, että Iso-Britannia säilyy tärkeänä kauppakumppanina ja että ne varmistavat sen, että kauppa jatkuu niin kuin nytkin. On syytä muistuttaa, että me tuomme 37 miljoonaa pakkausta lääkkeitä vuodettain ja viemme 24 miljoonaa pakkausta kuukaudessa, joten kauppa on molemmin puolista. Toivon, että monet, kaikki täällä Euroopan parlamentissa liittyvät minuun tukeakseen kaikkia, joita syöpä koskettaa sen varmistamiseksi, että harjoitamme yhteistyötä. Ja olen varma, että olen myöskin yhtä mieltä kanssani siitä, se, että leikitään poliittisia leikkejä ihmisten hengellä, ei koskaan ole hyväksyttävää. Thank you very much. Kiitos paljon. Seuraava puhuja puolitoista minuuttia minuuttia, edustaja Suitsa. Hvala vam lijepo. Drago mi je da je danas ova točka došla na dnevni red baš... Kiitoksia. Tämä on asia eh, esityslistallamme tänään eh, eh, tämän istuntoosion aluksi, joka osoittaa, että tämä tulee olemaan prioriteetti meille. En usko, että meillä on poliittista erimielisyyttä tästä, eikä meidän pitäisi puhua Brexitistä tässä yhteydessä. Kuten muut puhujat sanoivat, syöpä on yksi johtavista kuolinsyistä Euroopassa ja tämä koskee erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan maita, joissa BKT on alhaisempi ja meidän on tehtävä jotain. Meidän on lisättävä tasa-arvoa. Potilailla pitää olla tasa-arvoinen äh, mahdollisuus saada lääkkeitä riippumatta siitä, mistä maasta he tulevat ja haluaisin kiittää nykyisen komission työtä ja toivon, että uusi komissio, kuten Rova von der Leyen sanoi, aikoo myös investoida huomattavia summia tutkimukseen. On tärkeää investoida tutkimukseen ja kuten sanoin, mahdollistaa kaikkien lääkkeiden saanti myös älylääkkeiden saanti kaikille potilaille. Meidän on keskusteltava myös torjunta-aineista ja uskon, että mm, tulemme asiaa käsittelemään. Toivon, että uusi komissio huomioi tämän aiheen ja toivon, että hyväksymme uuden eurooppalaisen kokonaissuunnitelman syövän torjumiseksi. Minä olen järjestänyt useita konferensseja tästä aiheesta sekä Kroatiassa että Brysselissä. Ja riippumatta tulevaisuuden toiminta niin mielelläni eh, tulen aina olemaan mukana syövän torjunnasta. Varmasti teemme kaikki yhteistyötä mm, eh, oikeistosta vasemmistoon. Herra Weber on vienyt tätä kampanjaa eteenpäin. Olen iloinen, että tämä on tämän päivän esityslistalla. Menet. Kiitos. Sitten edustaja Erius minuutti. Eh, Kiitos puhemies. Syöpä on vakava sairaus joka johtaa kärsimykseen kovastikin. Kansalainen kymmenestä tulee saamaan tuon diagnoosin ja viimeisen viiden vuoden aikana olemme tietopäätöksiä tehneet syöpäaiheuttavista aineista esimerkiksi No meidän ei pidä tietenkään vähentää ponnistelujamme. Meidän pitää pysyä kunnianhimoisen, mitä taistella sen puolesta, jotta syöpää, joka johtuu äh, henkilön työstä, ei saisi toteutua. Ja pitää myös puuttua syöpää aiheuttaviin aineisiin. Kun sairastutaan työnteon myötä, niin sitä ei voida mitenkään hyväksyä. Kiitos. Et, madame. Kiitos, edustaja Riis. Merci, madame la... Kiitos, puhemies. Nyt pyytäisin hieman lisäaikaa. Voisin kiittää komissaaria, joka poistui muihin tehtäviin. Tämä oli hienoa herra Antirukaitis tehdä työtä kanssanne viimeiset viisi vuotta, jotta yhdessä voitaisiin edistää Terveyden Eurooppa. Muistatte ehkä kolme vuotta sitten, puhuin teille täysintosalissa ja luin teille sähköpostin Rova Henneniltä. Hän oli syöpää sairastavan lapsen äiti ja hän vetosi puolesta, että olisimme rohkeampia, jotta voitaisiin torjuta syöpää vastaan, joka tappaa niiden lapsia. Euroopassa parlamentti hyväksyi yksimielisesti päätöslausuman, jotta voitaisiin kehittää näitä lasten lääkkeitä. Ja vaadittiin, että että olisi erityisarvioita puolesta tapauksista, vain tehdään niin, että aikuisten annokset puoltetaan nyt tällä vuodella odotetaan arvioita. Ja tässä pitää nyt toimia nopeasti 2006 uutta öö, hoitotapaa vain ollut käytössä lastensyöville kysymyksiä yksinkertainen komissaari, mitä vastaamme rouva Hennelle ja miljoonille vanhemmille, mihin pitäisi siinä on ryhdytty innovointien kohdalla muun muassa, kun on pyritty tutkimaan muun muassa sivuvaikutuksia, miten voimme varmistaa, että nämä opit ovat mukana tuossa syöpästrategiassa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Seuraavaksi minuutti edustaja Milä. Merci, madame la Kiitos, rouva puhemies. Syöpä on tosi suurin tapa Euroopassa pitää lisätä tutkimustyötä tai todeta, että syövän aiheuttajan useita ympäristö- tai psykologiset syyt ja syövät, niitä on useampia erilaisia. Tutkimustyötä tarvitaan lisää, pitää sopeutua uusiin äh, syöpämuotoihin ja vahvistaa eurooppalaista yhteistyötä. Tämä olettaa, että lääkefirmojen lobbaamista suistaan, paremmin ja valvotaan. Eri molekyylejä tarvitaan nopeammin markkinoille halvalla. Pitää vahvistaa tutkimusta, tästä puhuttiin. Petritsen onkologiaan, se on kuolessa pisteessä Euroopassa. Tarvitaan myös vaihtoehtoisia hoitomuotoja, kuten soluhoito esimerkiksi, mutta pitää myös kaikki kaupalliset tabuut saada poistettua, erityisesti kun Euroopassa on lääkkeistä pulaissa kohtaa. Eurooppalainen yhteistyö on tarpeen. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Wisniewska, minuutti. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, szanowni państwo. Kiitos, hyvät naiset herrat. Olen yhtä mieltä siitä, mitä juuri täällä todettiin mutta meidän täytyy valvoa hyvin tarkkaan lääketieteellistä, lääketieteen loppareita, lääketieteen loppareita, koska he saitsevat rahaa sellaisten ihmisten kustannuksella, jotka kärsivät. Tunnimme luvut, ne ovat pelottavia, sillä jokaisen numeron takana on ihmisen kohtalo. On ihminen, joka on joskus saanut syöpädiagnoosin. Yli miljoona ihmistä kuolee Euroopassa syöpään. Se on neljäsosa kaikista kuolemantapauksista. Ja tiedämme, että tuhannet lapset sairastavat syöpään. 6000 lasta vuosittain kuolee syöpään. Ja vanhemmat pyytävät lisää varoja, jotta voidaan parantaa sairastuneet lapset. Me tarvitsemme lisää tehokkuutta tehokasta toimintaa syövän torjumiseksi. Tarvitsemme lisää rahoitusta siihen. Me tarvitsemme myöskin lainsäädännöllisiä ratkaisuja Euroopan tasolla. Meidän on harjoitettava yhteistyötä, ajattelen ennen kaikkea rajat ylittävää tutkimusta. Ja meidän on huolittava siitä, että se, mitä tutkijat havaitsevat paremmin, käytetään hyväksi kaikissa jäsenvaltioissa. Me täytyy huolehtia siitä, että parantaa indikaattoreita, jotka ilmaisevat sen, onko todennäköistä, että sairastuu syöpään tai kuolee syöpään. Ja meidän pitää huolehtia ennen kaikkea myös siitä, että lääkärit saavat enemmän tietoa syövästä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kountoura. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Joka vuosi kuolee 1,3 miljoonaa eurooppalaista syöpään, 26 prosenttia kaikista kuolemantapauksista. Minä haluaisin keskittyä erityisesti rintasyöpään, jossa on suurin kuolleisuusaste naisten kohdalla korkeampi kuin millään muulla syöpälajilla Euroopassa oli eh, vuodessa 522 000 rintasyöpätapausta, 38 000 kuolemantapausta. Meidän on painostettava, jotta tämä aihe eh, nousee eh, ensimmäiselle sijalle kaikissa jäsenvaltioissa. Sen täytyy olla politiikan, ennaltaehkäisyn ja tiedotuksen kohdalla ensisijalla tarvitaan tiedotuskampanjoita ja koulutusta. Meidän on voitettava yhteiskunnalliset tabut ja ennakkoluulot, jotta kaikki naiset pääsisivät seulonnan pariin. Olen erittäin iloinen, että Rova Kirja Ky käsittelee tätä aihetta. Hän tulee Kyprokselta. Hän on hyvin päättäväinen, että luodaan ensimmäinen eurooppalainen syövän torjuntastrategia. Kiitos edustaja Liise. Kiitos rova puhemies, komission jäsen, kollegat syöpä on monelle hyvin henkilökohtainen aihe ja myös minulle jokin aika sitten paras ystäväni kuoli 46-vuotiaana syöpään. Ja tämä on yksi syy siihen, miksi Manfred Weber ja minä ja moni muu jo pitkään sen puolesta, että tämä aihe on enemmän esillä. EPP jo kaksi vuotta sitten vevoitti itsensä suorittamaan oman osuutensa, jotta 20 vuoden kuluttua kukaan ei enää kuolisi syöpään. Tätä ei, tässä ei mainostu yksin. Jäsenvaltioilla tässä myös paljon vastuuta, mutta tämä on mahdollista. Esimerkiksi voimme varmistaa, että tiedo, tietoja kerätään paremmin. Meillä on paljon syöpärekisterejä, jotka eivät kuitenkaan ole yhteen sopivia. Näin ollen emme voi auttaa potilasta kovinkaan hyvin. Tarvitaan enemmän eurooppalaista yhteistyötä, tarvitsemme enemmän tutkimusta ja tässä vetoa neuvostoon horisontin leikkaus, leikkaukset ovat päinvastaista, mitä tarvitsemme, mutta haluaisin myös verrata brittikollegaan Brexit-puolesta, joka toivottavasti nyt on jo poistunut salista. Asiantuntijat sanovat esimerkiksi British Medical Association, että on olemassa ongelma, joka liittyy lääketoimituksiin Brexitin myötä. Erityisesti tulee tällainen sopimukseton Brexit. Sitä ei voida jättää huomiota. Brexit-puolue käyttäytyy kuin joku, joka syyttää tulen ja sitten solvaa niitä, jotka sanovat, että pitä, pitäisi sammuttaa, tuli, he leikkivät potilaiden elämällä ja heidän pitää tämä tietää. Ja tämä sanon myös selvästi. Kiitos. Match. Now. Kiitos. Seuraavaksi edustaja González Casares. Tämä keskustelu on tärkeä ja uusin komission tuleva jäsen tulee ottamaan erittäin keskeiseksi myöskin syövän torjunnan. Tämä syövän torjunta on tärkeää ja siinä tärkeää on ehkäisy. Meidän pitää päästä eteenpäin. Koulutukset koskee terveyttä. Ne pitää tiedottaa kansalaisia niistä tekijöistä, jotka ovat riskejä aiheuttavia, mutta pitää myöskin säätää lakeja. Olemme tietoisia siitä, että tupakan vastainen toiminta ja uusien, uusien tuotteiden on voinut luoda uuden on väärin kuva kuvan että meidän pitää valmistautua tähän lainsäädäntöön. Ja kun me keskittämään tutkimusta, joka koskee ne kaikkea e, diagnoosia, horisontti 20 puitteissa on tärkeää, että nimenomaan tuetaan sellaisia aloitteita, jotka tähtävät uusiin innovaatioihin ja sellaisiin vaihtoehtoihin, joiden kautta voidaan saada nopeita diagnooseja. Hyvät naiset ja herrat, huolimatta kaikista ponnisteluista edelleenkin ihmisiä kuolee Euroopassa syöpään. Me emme voi unohtaa, mikä vaikutus sillä on, tällä sairaudella on perheisiin. Jokaisen, joka on sairas, täytyy saada hoitoa ja on tärkeää, että pyritään varmistamaan se, että nämä potilaat saavat mahdollisuuden myöskin, jos niin käy, kuolemaan arvokkaasti. Menet. Kiitos. Sitten edustaja Solis Peres. Kiitos. Tutkimus ja in, in, invest, innovaatiot ovat hyvin tärkeitä, niin voidaan voittaa syöpä tällä alueella, jossa parlamentilla voi olla hyvinkin tärkeä perustavanlaatuinen rooli. Tämä parlamentti voi vaatia esimerkiksi, että Horisontti Eurooppa-ohjelmassa on riittävästi varoja, jotta tutkijat voivat harjoittaa toimintaansa. Tarvitsemme sen lisäksi myös parempaa koordinointia erilaisten tutkimuskeskusten sairauden ja potilaiden ja yritysten välillä niin, että voidaan kehittää uusia lääkkeitä ja että nämä tulevat mahdollisimman pikaisesti markkinoille ja että ei tapahdu viivästeitä. On tärkeää tehdä myöskin lainsäädäntöä, että mahdollistetaan uuden teknologian soveltaminen, joka voi myöskin edellyttää sitä, että käytetään tekoälyä esimerkiksi potilastietojen käsittelemiseen. Ja tätä voi myöskin kuitenkin samaan aikaan huolehtii siitä, että tiukasti kunnioitetaan potilaiden oikeuksia. On tärkeää lähettää kansalaisille viesti siitä, että Euroopan toimielimissä harjoitetaan yhteistyötä sen varmistamiseksi, että tutkijat voivat saada riittävästi resursseja tätä hirveää tautia vastaan. Muchas gracias. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Regimentti. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puhemies. Keskustelu, jota tänään käymme, on erityisen merkittävä kaikkien eurooppalaisten terveyden kannalla ja me tarvitsemme vahvan, vastan ja johdonmukaista toimintaa. On tieteellisesti todistettu, että henkiin jääminen syöpäsairauksista riippuu ympäristöstä, ihmisestä ja ravinnosta ja siksi me emme saa välit, meidän pitää välittää siitä, millaisia myrkyllisiä aineita elintarvikkeissa on ja ilmassa, jota me hengitämme. Ainoastaan ympäristön sitä huolehtimalla pystymme myös torjumaan syöpää ja samalla meidän on varmistettava tutkimukselle annettava tuki, erityisesti biologisille lääkkeille annettava tuki. Ne ovat tehokkaampia ja vähemmän myrkyllisiä kuin kemoterapia, jota käytetään usein väärin. Näin olen itse nähnyt lääkärinä Kansalaiset äh, vaativat meiltä, että me suojelemme heitä ja takaamme heidän oikeutensa terveyteen ja siksi meidän täytyy tehdä kaikkemme täällä ja äh, terveysasioista vastaavassa valiokunnassa, jotta pystymme yhdessä äh, kohtaamaan tämän suuren haasteen. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Duris Nikolsonala. Uh- Kiitos on paljon epätasarvoisuutta, jos ajatellaan sitä, miten saadaan paremmat diagnoosit, kun on nuoria laittaa tämä johtaa erovaisuuksiin. Henkijäämisessä 20 prosenttia se vaikuttaa lapsiin ja nuoriin Keski- ja Itä-Euroopassa pääasiassa. Valitettavasti minun valtioni Slovakia – WHOn mukaan. No siis siellä on toiseksi suurin kuolleisuusaste Euroopassa, 259 henkilöä per 100 000 asukasta tästä kärsii. Meillä on valtavia ongelmia, jos ajatellaan varhaisvaiheen diagnostiikkaa, asiantuntijahoitoa muun muassa sekä myös erityisen pitkät odotusajat ja ei ole sitten myöskään jälkihoitoa tarpeeksi. Tämän takia vetoan komissioon ja jäsenvaltioihin pitää helpottaa pääsyä parvaonsen diagnostiikkaan ja hoitoon ja modaliteetteihin kaikille nuorille potilaille EU-ssa. Ja lopuksi pyydän kollegat, että tuette valistustyötä lapsipotilaista käyttämällä tätä kultaista merkkiä, jonka olen lähettänyt teille kaikille. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Montserrat. Kiitos puhemies. Eurooppa kohtaa monia haasteita, jotka ovat tunnettuja. Brexit, mutta tuhannet Euroopan kansalliset kohtaavat hirvittävän todellisuuden, jolla on hyvin vaikutusta, joka näkyy sidosvälineissä, mutta joka on silti hyvin tärkeä. Kysymys on syövästä. Me kaikki kärsimme eh, syövän ympärillä. Luvut ovat kiistämättömiä. 1,4 miljoonaa eurooppalaista menettää tänä vuonna elämän henkensä syövän vuoksi. 40 prosenttia Euroopan kansalaisista tulee jossakin vaiheessa elämänsä kohtaamaan syövän. Ja huolimatta tästä kovasta todellisuudesta on kuitenkin myös syytä toivoon. Kuolleisuus, joka on heutunut syvästä, on, on laskenut ja 30 prosenttia syövistä on sellaista, että ne voidaan välttää. Ja tähän liittyy vain se, miten muutamme elämäntapaa, miten muutamme lastenmennätapaa. Meidän täytyy edistää terveellisempää ruokapaljoa, parantaa ilmanlaatua, meidän täytyy myöskin vähentää tupakointia. Ja meidän täytyy kuitenkin huolehtia yhteiskunnassamme mielenterveydestä, mitä tulee miksi stressiin ja vastaaviin tekijöihin. Meidän täytyy katsoa, minkälaisella elämän rytmillä me elämme. Ajatellaan tätä tilannetta, meidän täytyy saada aikaan eurooppalainen toiminta, jossa edistetään liittoutumia, jossa pyritään saamaan enemmän ehkäisevää toimintaa, investoimalla enemmän tutkimukseen. Se, että kaikilla Euroopan alueilla voidaan yhtäläisellä tavalla saada hoitoa ja että voidaan humanimmalla tavalla kiinnittää huomiota potilaisiin, jotta voidaan katsoa oppotilaita niin, että he saavat myöskin riittävää tukea yhteiskunnalta. Syvällä on monet kasvot ja meidän täytyy tarttua näihin kaikkiin eri ulottuvuuksiin. On tärkeää taistella syöpää vasten. Ja tässä Euroopan kansanpuolue on luomassa suunnitelmaa, joka tähtää siihen torjuntan vastaan. Ja tätä kautta voitte saada aikaan tovaa tuhansille eurooppalaisille. Pyytäisimme myös siksi komission tulevalta puheenjohtajalta voidaan laajentaa, että hän tulee torjumaan syöpää ja että ottaa sen keskeiseksi prioriteetiksi uudessa komissiossa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Palmer. Kiitoksia. Minun kunniani on mainita äh, tässä keskustelussa äh, vaalipiirilläni niin Jackie Woodcock, joka äh, sai rintasyöpädiagnoosin, mutta on myös inspiraatio tämän Dying to Work kampanjan takana, joka yrittää antaa enemmän oikeuksia ihmisille työpaikalla, joilla on kuolemaan johtava sairaus. Hän on tehnyt yhteistyötä ammattiyhdistyksensä kanssa ja Etukin kanssa ja Euroopan syöpäkoalition kanssa. Me yritämme nyt mm, saada komission syöpäohjelmiin ottamaan tällaisen suojan, jotta ihmiset, joilla on terminaalinen sairaus, voivat jäädä työpaikalleen työskentelemään niin pitkäksi aikaa kuin haluavat, joten toivoisin, että komissio toimisi jo tässä asiassa ja pyytäisin, että MEPit tukisivat tätä Dying to Work-kampanjaa äh, täällä Euroopan parlamentissa, jonka käynnistin viime kaudella. Kiitos sitten edustaja Zakaropoulou. Madame la Présidente. Rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat, tuen täysin Rova Ursula von der Leyenin aloitetta tällaisen Euroopan syövän torjuntasuunnitelman, mutta olen vakuuttunut siitä, että pitää mennä pidemmälle – tota, esi- konkreettinen esimerkki. Kuohunkaalan syöpä on yksi tappavimmista syövistä. Naisten kohdalla oli 300 000 naista kuolee joka vuosi. Ja paljon kehitysmaissa useimmat, mutta seulonnan ja rokotusten myötä me voimme pelastaa heidät. No pitää ottaa huomioon kehityksen tavoitteet ja Vh. Dr. Tetrosin vetomus ja myös pitää ottaa huomioon arvomme ja sitoumuksemme globaali terveyttä kohden komissaari, rouva ministeri, näin ollen meidän pitää välttämättä integroida tähän Euroopan suunnitelmaan ulkoisten toimien pilari, sillä emme voi hyväksyä, että naisia kuolee sairauteen, jota voitaisiin hoitaa. Ei Euroopassa eikä missään päin maailmaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Benjö. Arvon kollegat, puhuin ympäristökokouksessa lääkkeiden pulasta Euroopassa. Puheenvuoro ei saanut kuitenkaan vastausta eikä reaktiota, näin haluaisin palata tähän asiaan. Kesällä on ollut pulaa lääkkeistä taas Ranskassa. Tuotantoamme on siirretty. Tämä on johtanut viivästyksiin lisäksi tutkimuslaboratoriot eivät enää ole olleet kannattavia. Ranskassa tämä on skandaali. Kesäkuussa on ollut paljon ongelmia. Kymmenessä vuodessa 20-kertaisesti ovat ongelmat lisääntyneet. Neljäsosa ranskalaista on joutunut kärsimään tästä ongelmista EU-tasolla. Lääkepuolella on huolestuttava. 80 prosenttia lääkeistä ja ulkopuolella 20, vuotta, 20 prosenttia olemalla 30 vuotta sitten. Ja syöpäpotilas ei saa tästä kärsiä, kun jos lääkefirma tätä vain tuloksiaan. Hoidon pitää olla kaikkien käytettävissä. Tässä pitää nyt tutkia paremmin, miten tätä lääketuotantoa siirretään. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Mazurek. Edustaja Mazurek. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Kiitoksia, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Eurooppalainen syövän ennaltaehkäisyn viikko. Tässä on kyse miljoonia eurooppalaisia kohtavasta ongelmasta. Kaikkien Euroopan jäsenvaltioiden täytyy varmistaa, että kaikki eurooppalaiset saavat yhtä lailla hoitoa syöpäsairauksiin. Määrärahoja ei myöskään saa puuttua erityishoidoilta. Puolassa on suunnitelma ennaltaehkäisyä ja varhaista tunnistamista varten. Ähm, lääkärit, jotka ovat mukana näissä ohjelmissa, nämä rahat on jaettava äh, eri toimielinten kesken. Meidän on varmistettava, että syöpä äh, ei ole mikään kuolemantuomio, vaan että voidaan toimia nopeasti sekä äh, köyhillä että rikkailla alueilla Euroopan unionissa. Meidän on tehtävä yhteistyötä ja varmistettava, että Meillä on parempia syövän torjuntaohjelmia, tehokkaampia sellaisia. Meidän on oltava tietoisia siitä, että ihmiselämä on yhtä arvokas kaikissa jäsenvaltioissa. Puolitoista minuuttia edustaja Fransen. Dank u wel, mevrouw